komissiolle naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen EU:ssa on aiheena. Ja kerron jäsenille, että tässä keskustelussa ei käytetä ja hyväksytä sinisiä kortteja, eikä ole myöskään menettelyä ilman puhuja listaa. Tässä puhuvat vain ryhmien jäsenet. Garcia Perez, joka on laatinut suullisen kysymyksen, saa ensin puheenvuoron viideksi minuutiksi. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, Yli 9 miljoonaa naista on joutunut Euroopassa sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreksi. On vaikea sanoa tätä lukua ilman, että tuntee häpeää. On vaikea mainita tätä lukua ilman, että ymmärtää, että lukujen takaa on murtuneita elämiä. Ihmisiä on, naisia on murhattu johtuen machismista, joka on tällaista tappavaa lajia. Ne, jotka ajattelevat, että naiset ovat heidän omaisuuttaan. He ovat sitä mieltä, että yhteiskunta ei ole tasa-arvoinen. Ja kun ajatellaan tätä lukua, tätä todellisuutta, niin nyt 25. marraskuuta meillä on vastuu, velvollisuus puhua asiasta ääneen, välttää hiljaisuutta, sitoutua joutua tekemään työtä sen eteen, että tämä järkyttävin yhteiskunnallinen vitsaus päättyy maailmassa, josta Eurooppa myös tällä hetkelläkin kärsii. Meidän pitää kantaa vastuu asiassa. Nyt on aika jättää eri ilmoitukset ja sanat ja puheet ja aikat on toiminnalle, koska naiset eivät voi enää odottaa, koska päivä toisen jälkeen näemme tiedotusvälineissä, TV-uutisissa, kuinka naiset vain sen takia, että ovat naisia, joutuvat murhatuiksi. Heidän elämänsä katkaistaan, heidän lastensa elämä tuhotaan. Tarvitsemme tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Meidän pitää pitää kiinni sitoumuksistamme. Se on velvollisuutemme vastuukysymys meille. Siksi tänään teemme joukon kysymyksiä Euroopan komissiolle. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tästä puhutaan Euroopan parlamentin täysistunnossa ja me toivomme, että tämän päivän keskustelun myötä saamme myös sitoumuksia komissiolta ajatellen kaikkea sitä työtä, jota edessä on asiassa. Haluamme tietää, milloin komissio tulee esittelemään tasa-arvostrategian miesten ja naisten välillä. Parlamentti on jo ottanut kantaa asiasta minkälainen strategia, mikä sisältö pitäisi olla. Ja meille on erittäin tärkeää, että suuri osa tasa-arvopolitiikoista saa prioriteetikseen taistelun sukupuolen perustavaa väkivaltaa vastaan, mutta pitää sanoa vielä selvästi muutama asia. Jo nyt olemme ottaneet tiettyjä askeleita eteenpäin EU-ssa näissä kysymyksissä. Uhrien suojelumääräys on olennainen tekijä tässä. Alle vuosi sitten meni, meni lainsäädäntö piti siirtää kansalliselle kansalliseen lainsäädäntöön. Haluaisimme tietää, että komissio kertoo, miten tämä kaikki on toiminut, kun on otettu käyttöön eurooppalainen suojelumääräys käytännössä. Mutta ymmärrämme myös, että on ratkaisevan tärkeää ja välttämätöntä, että voidaan toimia lainsäädännön saralla. Tämä oli ensimmäinen kerta, Rova Jourova, kun kuuntelette täällä tätä keskustelua Euroopan parlamentissa. Ei riitä, että tuetaan ohjelmia, järjestöjä, tiedottamista emme vain näin pysty ratkaisemaan tätä tilannetta. On tärkeää saada lakeja, koska lakien kautta osoitetaan sitoumus asiaan. On pakko lainsäädännön kautta jäsenvaltiotasolla alkaa toimia sukupuoliperustava väkivaltaa vastaan. Monta kertaa olemme kuulleet sanottavan, että ei ole toimivaltuutta EU-ssa toimia tätä väkivallan muotoa vastaan, mutta meidän ei pidä tässä alistua ja uskomme, että asiat voivat muuttua. Olen sanonut tämän jo monta kertaa tässä keskustelussa, että jos olemme onnistuneet saamaan aikaan toimivaltuuksia EUlle, kun toimitaan talouskriisiä vastaan, niin kyllähän me nyt voimme etsiä toimivaltuuksia Euroopalle tässä asiassa, jotta voidaan taistella oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta. Siksi meidän pitää etsiä näitä keinoja. Meidän kaikkien pitää ryhtyä töihin kaikkien toimielinten etsimään tätä lainsäädännöllistä kapasiteettia, koska me emme voi enää odottaa ja puhua asiasta, jotka jäävät vain sanoiksi ja sitoumuksiksi. Ja sitten ei mitään tapahdukaan käytännössä. Me puhumme naisten elämästä, puolen väestön hengestä ja elämästä, joten kyllä se nyt ansaitsee teidänkin huolen ja kunnioituksen. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että meidän käsissämme on mahdollisuus tehdä paljon enemmän kuin tällä hetkellä asialle tehdään. Tämä on asia, jonka pitää saada meidät kaikki tähän mukaan, kaikki toimielimet, kaikki eri tasot. Nyt koska naiset ansaitsevat tämän toiminnan. Haluan muistuttaa kaikista niistä naisista, jotka ovat menettäneet henkensä ter- äh, matsaterroristien käsissä. He ansaitsevat tämän työn, meidän, mm, jota voimme tehdä heidän puolestaan. Tämä koskee myös tyttäriämme, koska se on meille selkeä velvollisuus ja pakko toimia. Muchas gracias. Kiitoksia. Ja nyt komission nimissä komission jäsen Jourova. Honorable members. Arvoisat edustajat, hyvät näistä herrat puhemies, haluaisin kiittää teitä, että otitte esille tämän hyvin tärkeän ja vakavan aiheen, kun nyt on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisen päivä. Tämä on tärkeä poliittinen viesti, että sekä Euroopan parlamentti että Euroopan komissio päättivät liittyä YK oranssipäiväkampanjaan, jolla julistetaan tätä teemapäivää. Ja näin ollen nämä rakennukset on valaistu tänään oranssilla värillä. Naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen haaste jokaisessa Euroopan maassa. Vuonna 2015 naisia hakataan, nöyryytetään, raiskataan, silvotaan, häiritään, seurataan ja pakotetaan menemään naimisiin. Väkivaltaa tapahtuu heidän kotonaan, sitä tekevät heidän kumppaninsa tai perheenjäsenensä. Se tapahtuu työpaikalla tai koulutuksessa. sitä tekevät kollegat, toiset opiskelijat, professorit tai pomot. Se voi tapahtua kadulla tai verkossa. sitä tekevät tuntemattomat. Me tiedämme, että Yksi kolmesta naista EU:ssa on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai molempia. Väkivallalla on elinikäinen vaikutus uhrien terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän perheisiinsä. Tämä puolestaan vaikuttaa talouteen ja yhteiskuntaan kokonaisuutenaan. Taas sukupuolivaisen tasa-arvon edistäminen ja naisten väkivallan torjuminen kulkevat käsi kädessä. Naisten naisia pitää voimannuttaa, jotta tällaiset väärinkäyttävät suhteet saadaan taakse. Heidän pitäisi saada täyttää potentiaalinsa työpaikalla ja yhteiskunnassa. Minä esittelen joulukuussa yksityiskohtaisen komission suunnitelman ja sitoumuksen siitä, miten parannetaan sukupolvesta tasa-arvoa tulevina vuosina, joten olen valmiina lähettämään myös FEM-valiokunnalle nämä ehdotukset, jotka liittyvät tähän sukupuolistrategiaan asiakirja vuosi 2016 ja 2019. Me olemme työstäneet tätä kysymystä kaikki sidosryhmien kanssa kaikki nämä vuodet, ja teidänkin panoksenne on ollut mukana prosessissa, ja se oli hyvin arvokasta. Prioriteetteina ovat muun muassa lisätoimet, joilla tuetaan jäsenvaltioita ennaltaehkäisemään ja torjumaan kaikkia sukupuolen perustuvaa väkivaltaa. Mitä tulee sukupuolen väkivaltaan komissio ryhtyy päättäväisiin ja kattaviin toimiin, jotka perustuvat lainsäädäntöön, valistuskampanjoihin, rahoitukseen sekä pyritään myös parantamaan tietoa ja tiedon keräämistä ja datan keräämistä keskittyneen ensinnäkin lainsäädäntöön. EU hyväksyi lainsäädäntöä, jolla estetään naisikosta väkivaltaa ja suojellaan ja tuetaan sen uhreja mukaan lukien alueella, kuten seksuaalinen häirintä, ihmiskauppa, seksuaalinen väärinkäyttö ja seksuaalinen lasten hyväksikäyttö ja lapsipornografia. Uhrien oikeuksia koskeva sitä on työstetty läheisesti teidän kanssanne ja se astui juuri voimaan 16. marraskuuta tänä vuonna. Se tulee vaikuttamaan valtavasti tiettyihin jäsenmaihin, esim. niihin, joiden pitää perustaa uhritukijärjestelmiä ja rakenteita. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä näissä kysymyksissä. Niitä ei ole olemassa kaikissa jäsenvaltioissa vielä näitä rakenteita. Voitte luottaa minun sitoumukseni ja komissio tulee ohjaamaan ja valvomaan sitä, että pannaan tehokkaasti täytäntöön tätä lainsäädäntöä. Lisäksi tämä laimpi lainsäädäntö, tarvitaan, meidän pitää varmistaa, että nämä toimet, turvallisuustoimet taataan henkilöille, jotka ovat riskiasemassa, ja niitä pitää soveltaa myös käytännössä. Tammikuusta 2015 lähtien kotiväkivallan uhrit saavat lisäsuojaa, kun matkustavat tai liikkuvat muihin EU-maihin. Näitä suojelumääräyksiä on annettu heidän kotimaissaan ja ne voidaan kattaa myös EUn ulkopuolelle. Transpositiotilanne on kannustava sen myötä, että on eri prosesseja, joita komissio on ryhtynyt. Meillä on nyt kansalliset säännöt, jotka liittyvät tämän Euroopan suojelumääräyksen transponointiin liittyen 21 jäsenvaltioon. Lisäksi voin kertoa teille mieleen, että 9. lokakuuta komissio julkaisi etenemissuunnitelman tulevasta EUn Euroopan neuvoston Istanbulille sopimukseen. Etämissuunnitelma on ensimmäinen konkreettinen askel kohti sitä, että EU allekirjoittaa tämän voimakkaan välineen, jolla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kotiväkivaltaa. EUn liittyminen tähän yleissopimukseen heijastelisi sitoumustamme torjua ihmisoikeusloukkauksia ja syrjintää EUssa ja sen ulkopuolella. Komissio myös tukee valistuskampanjoita ja ruohonjuuritason toimia jäsenvaltioissa. Siinä ovat mukana kansalaisjärjestöt ja eurooppalaiset verkostot tänä vuonna. 8 miljoonaa euroa annettiin sille, että torjutaan naisiin kohdistuvaa valtaa eri ohjelmissa. Lisäksi me voiminnuttaneet toimijoita, jotka pyrkivät vähentämään naisten silpomista. Näin ollen tuetaan myös seksuaalisen häirinnän uhreja. Näin ollen vastataan paremmin uhrien tarpeisiin. Olemme myös tukeneet jäsenvaltioita suuren yleisön valistamisessa. Ypenä voin sanoa teille viime viikon päätöksestä, jolla on hyväksytty yhdeksän hanketta ja niillä on 4,3 miljoonaa euroa valistustyön kehyksessä. Olen myös sitoutunut panemaan käytäntöön toimia vuonna 2017. Tällä hetkellä suunnittelemme tulevia toimia ja suhtaudumme tervetulleesti teidänkin yhteistyöhönne. Haluaisin myös sanoa pari sanaa siitä, miten tärkeää on parantaa tietojamme, jotka liittyvät sukupuoliperustaisen väkivaltaan. Säännöllisesti katsottuna tämän äärimmäisen tärkeä sen myötä voimme valvoa tilannetta ympäri EUta ja lisäksi sen myötä voimme muotoilla ja panna täytäntöön parempia politiikkoja. Minun tiimini työskentelyssä Eurostatin ja sukupuolitasa kanssa. Nämä ovat kaksi tärkeää toimia tällä alalla. Uskoakseni ne voivat auttaa täyttämään nämä kuilut. Lopuksi Haluan selvästi sanoa, että minusta pitää puuttua kyberhyökkäyksiin, jotka kohdistuvat naisiin ja tyttöihin. Se on lisääntyvä väkivallan muoto. Meillä on EU-lainsäädäntöä ja politiikkaa, jotka pätevät lapsiin, mukaan lukien tyttöjen turvallisuuteen ja suojeluun, kiusaamiselta, hyväksikäytöltä, verkossa. Lisäksi komissio on ottanut käyttöön 3 miljoonaa euroa, jotta voitaisiin torjua seksuaalista häirintää ja väkivaltaa kohdistuu naisiin ja tyttöihin mukaan lukien somen ja uusi teknologian myötä. Nyt siis arvioimme ehdotukset, jotka liittyvät tähän hankkeeseen. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenelle. Nyt sitten ryhmien puheet ensin kansanpuolueesta Jimenez Beferil Maria. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsen Jourova sitoumuksestanne uhreihin. Tänään vietetään kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisen päivää. On äärimmäisen tärkeää, että yhteiskunta reagoi me tarvitsemme todella voimakkaita toimia, joilla tähän vitsaukseen voidaan puuttua. Se, että ei nähdä eikä kuulla eikä puhuta mentaliteettiin, sen täytyy nyt päättyä. Tämä vain johtaa pelkoon. Ja ainoastaan väkivallan tekijä saa tällaisesta toiminnasta voimaa ja huonommissa ja kauheimmissa tapauksissa hän jopa tappaa naisen. Suurimmassa osassa väkivaltatapauksista naisiin kohdistuva väkivalta tulee hänen kumppaniltaan. Olen tyytyväinen, että olen voinut toimia esittelijänä tässä eurooppalaisessa suojelumääräyksessä ja sitä koskevassa mietinnössä – se, että tätä sovelletaan eri maissa, auttaa naisia, jotka pakenevat väkivallan tekijäänsä. Meillä on vielä paljon työsarkaa tässä asiassa ja siksi olemme jättäneet tämän suullisen kysymyksen, jotta kuulisimme, mitä komissio tässä strategiassa tekee. Meidän täytyy puuttua asiaan, suojella ihmisoikeuksia ja tasa-arvo naisten ja miesten välillä. Laskujen mukaan yli 30 prosenttia naisista ja lapsista joutuu elämänsä aikana kärsimään jonkinlaisesta väkivallasta. Ja tämän täytyy päättyä. Tarvitaan koulutusta, uhrien suojelua ja väkivallan tekijöiden parempaa valvontaa. Näin voidaan vähentää tätä tuskaa, jota tällainen väkivalta aiheuttaa. Tällaista ei voida hyväksyä. Ja myös alaikäiset pitää saada mukaan tähän uuteen direktiivin. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmästä Areena, kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komissaari en halua nyt näitä lukuja, niin niistä jo puhuitte. Yksi kolmesta naisesta joutuu väkivallan uhriksi todellakin Euroopassa. Näiden lukujen takaa löytyy inhimillisiä olentoja, tyttäriämme, sisariamme, vaimojamme, hyvät herrat, kollegojamme, ihmiset. jotka ovat meidän, lähe, meidän lähellämme. Jos käännämme katsemme ympärille, niin tämä tarkoittaa sitä, että oikealla tai vasemmalla oleva henkilö on ollut tai on tai tulee olemaan väkivallan uhri? Voidaanko puhua eri väkivallan muodosta? Nehän tunnetaan. Ne ovat fyysisiä, psykologisia, taloudellisia, seksuaalisia ja tarkoituksena väkivallassa on nais, murhat. Seitsemän naista tänä päivänä kuolee näissä naismurhissa. Kuolevat vain siksi, että ovat siis naisia. Kyse on sukupuolten silpomisesta, ihmiskaupasta, seksuaalista hyväksikäytöstä. Yksinkertaisesti haluaa sanoa, että nyt tämä riittää. Olemme saaneet tarpeeksemme. Tämä on sietämätöntä, että tänään Euroopassa on tällainen laissez-faire-politiikka tällaisessa tilanteessa. Artikla 8 Lissabonin sopimuksessa, rouva komissaari, siinä sanotaan selvästi, että meidän pitää varmistaa tasa-arvo naisten ja miesten välillä Euroopassa. Te olette Euroopan komissiossa, vaalitte näitä sopimuksia. Me pyydämme yksinkertaisesti, että toteutetaan perussopimuksia. Ei tehdä mitään suunnitelmia tai toimenpiteitä, me vain pyydämme, että toteutatte perussopimuksen säädöksiä. Joskus on helpompaa puolustaa omistusoikeutta kuin puolustaa oikeutta elämään, joten me pyydämme, että te puolustatte oikeutta elämään kaikkeen kohdalla ja myös myös unohtamatta 50 prosenttia Euroopan kansalaisista. Merci beaucoup. Nächste Rednerin. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmästä von Storch. Kiitoksia puhemies. Vuodesta 2004 lähtien parlamentti on puhunut säännöllisesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Meillä on YK-sopimus, joka liittyy kaikenlaiseen väkivallan kitkemiseen, myös Daphne-ohjelma ja niin edelleen. No mitä naisiin kohdistuva väkivalta on? Emmekö me kaikki vastusta väkivaltaa, erityisesti se, se, kun se kohdistuu heikompaan osapuoleen, eli naisiin? Totta kai. Usein tässä kuitenkin piiloudutaan sanojen taakse. Sanat ovat politiikkaa meidän on tuomittava väkivalta naisia ja myös miehiä vastaan. YK on mukaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on myös se, että nainen ei saa tehdä aborttia. Silloin hänet kirjataan väkivallan uhriksi tilastoissa. Tämä on väärä tapa toimia. Meidän on puhuttava rehellisesti, mutta väkivallan me kaikki torjumme. Kiitoksia seuraavaksi Verhofstadt Aldesta kolme minuuttia. Arvon kollegat, naisiin kohdistuva väkivalta ei ole ainoastaan naisten, naisiin liittyvä kysymys. Sukupuolen perustuva väkivalta on myös mieskysymys ja ennen kaikkea se on harmillinen ja surullinen fakta, niin kuin täällä on jo mainittukin. Yksi kolmesta naisesta ja tytöstä kokee fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa miesten toimesta. Ja mikä järkyttävää, että lähes puolista näistä tapauksista tapahtuu kumppanin toimista. Tämä aiheuttaa 2500 kuolemaa joka vuosi EU:ssa. Seitsemän naista joka päivä kuolee johtuen seksuaalisesta hyökkäyksestä, kotiväkivallasta, väkivallasta, parisuhdeväkivallasta ja naisten sukupuolinen silvomisesta. Eli liian pitkään No, tunnustetaan, että miehet ovat vältelleet tätä naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmaa ja usein se on vain työnnetty syrjään, että no, se on naiskysymys. Ja minusta tämä on ongelma. Tämä on ongelma niin pitkään kuin sukupuoli, väkivalta nähdään naisten kysymyksinä, niin miehet eivät tunne siihen yhteyttä ja me miehet, meidän pitää saada tämä väkivalta loppumaan. Rakaisemattomuus näissä naisia väkivaltatapauksissa on asia, millä on mennyttä. Ja oikeutta tarvitaan kaikille naisille, jotka ovat uhreja. Ja minusta näin ollen komission jäsen tarvitsemme EU-laajuisen strategian, jolla voidaan torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Monet EU-maat, no niillä on nykyään laki, jolla suojellaan naisia tällä tavoin, mutta myös monia muita, joissa ei ole lainsäädäntöä. Ja ne voisivat tehdä paljon paremmin. Istanbulin sopimus niin, ja neuvoston sopimus pyytää puuttumaan näihin kaikkiin väkivallan muotoihin. Pyritään ennaltaehkäisemään toimia, sitten asettamaan syytteeseen syylliset ja ennaltaehkäisemään toimia. Tällä hetkellä tilanne on se, että Istanbulin yleissopimus on ainoastaan ratifioitu 12 jäsenvaltion toimista EU:ssa. Ja tästä syystä minusta meidän pitää tehdä jotakin erityistä, mikä on se, että EU pitää allekirjoittaa koko EU pitää ratifioida Istanbulin sopimus näin ollen. Porsareet suljetaan eurooppalaisissa kansallisissa, kansallisissa lainsäädännöissä. Näin ollen voitaisiin suojella paljon paremmin naisia ja voitaisiin tuomita ne valtiot, joilla on verta käsissään. Eli nollatoleranssia tarvitaan, kun pyritään torjumaan sukupuolinen kohdistuvaa väkivaltaa. Se on ainoa tapa puuttua tähän ongelmaan. Me naiset ja miehet, molemmat, meidän pitää tulla yhteen ja puhua, joten pitää murtaa hiljaisuus. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitokset kovasti. Herra Korvin Mikke, keskustelun aluksi sanoin, että nyt emme saa sinisiä kortteja, vaan kuulemme vain ryhmien puhujia. Seuraavaksi GUE NGL-ryhmästä Malin Björk, kaksi minuuttia. Våld mot kvinnor är en terror. Kiitoksia. Sukupuolen perustava väkivalta on terroria, jota tapahtuu hiljaisuudessa. Siinä menetään Elämme kulttuurissa, joka itse asiassa hyväksyy sen, että miesten väkivalta naisia kohtaan voi jatkua. Se on kulttuuria, jossa tuetaan jopa julkisuuden henkilöitä, vaikka he olisivat tehneet minkälaisia hirveyksiä tahansa. Tänä vuonna Roman Polanski, Dominik strauss ovat tehneet väkivaltaa naisia kohtaan muun muassa. Parlamentti on kuitenkin pyytänyt, että lakeja säädettäisiin ja asetettaisiin minimisuojataso naisille. Me emme unohda tätä kysymystä nyt. Meidän täytyy auttaa maailman naisia ja siksi Istanbulin yleissopimus täytyy ratifioida. On oikeus saada apua, täytyy kouluttaa, erityiskouluttaa poliisivoimia, tarvitaan erityiskoulutusta tuomareille asiassa. Jäsenvaltioiden pitää laatia toimintasuunnitelmat naisiin kohdistuvaa, naisiin väkivaltaa vastaan. sitä ihmistä jotka tekevät työtä naispakolaisten parissa tai naiset, jotka kärsivät tästä väkivallasta, heidän pitäisi saada tätä tukea, jota tarvitsevat. Meillä on oltava erityistuntemusta auttaaksemme heitä. Ja naisten pitäisi oppia myös naisten omia puolustuskeinoja aktiivisesti. Meidän pitää nousta väkivaltaa vastaan, joka uhkaa elämäämme ja taistella tätä hiljaisuuden kulttuuria vastaan, joka halventaa naisia ja antaa antaa miehille tavallaan blankosekin toimia. Sehän johtaa vain suurempaan väkivallan määrään naisia kohtaan. Se, että komissiolta puuttuu ehdotuksia, on tavallaan sitä, että hiljaisesti hyväksytään se, mitä nyt tapahtuu. Me tarvitsemme ehdotuksia. Meidän pitää varmistaa, että tämä asia hoituu, koska muuten tämä on asia, jota ei voida millään hyväksyä. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Jordi Sebastian vihreistä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tänä aamuna keskustelimme yli kolme tuntia Pariisin iskuista ja terroristiuhista, joita kohtaamme. Nyt meillä on alle tunti aikaa keskustella aiheesta, joka aiheuttaa kuolonuhreja valtavat määrät. Can I start again? Voinko aloittaa uudestaan? Kiitos. Tänä aamuna kulutimme yli kolme tuntia tärkeän keskusteluun, jossa käsiteltiin Pariisin iskuja ja terroristiuhkia. Ja nyt meillä on alle tunti aikaa käsitellä ilmiötä, joka aiheuttaa valtavat määrät uhreja Euroopassa, eli naisen kohdistuva väkivalta. Tämä on paljon suurempi uhka kuin mikä tahansa terroristiuhka. Täällä on puhuttu jo luvuista, mutta toistan nämä vielä. Yksi kolmesta naisesta kärsii jonkin tyyppi, tyyppisestä väkivallasta ja yksi neljästä seksuaalisesta väkivallasta. Tämä on todella ensimmäinen turvallisuusongelmamme. Miten tähän pureudumme? On vielä sellaisia EUn jäsenvaltioita, joissa lainsäädännössä peitellään sellaisia tekoja. Ja hyvä komission jäsen, me pyydämme nyt tässä kysymyksessämme ratkaisuja joka päivä naisia tappavat henkilöt, jotka uskovat omistavansa heidät. Naiset joutuvat lähtemään kodeistaan karkuun ja pyrkivät turvaan muualle. Nyt tarvitaan voimakasta painostusta niitä hallituksia kohtaan, jotka eivät tee, mitä niiden pitäisi. Ne ovat näin näiden murhaajien liittolaisia. Meidän täytyy puuttua tällaiseen machismiin. Euroopan on toimittava. Komission jäsen Jourova Olette, oletteko luovuttaneet? Kuten Maria Arena sanoi, meillä on sopimuksia, jotka sanovat, että meidän täytyy taata tasa-arvoisuus. No mikä sen parempi tapa taata tämä kuin puuttua tähän väkivaltaan, jota naisiin kohdistetaan. Nyt on toimittava. Kiitoksia. Seuraavaksi EFDD-ryhmästä Daniela Ajuto, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, tänään tällaisena päivänä, johon liittyy symboliikkaa, täytyy muistaa, että myös sellaisissa maissa, jotka ovat allekirjoittaneet Istanbulin yleissopimuksen, tai maissa, kuten Italiassa, jossa on lainsäädäntö, joka liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, on edelleen ongelmia lain täytäntöönpanossa tai siinä, että annetaan oikeanlaisia rangaistuksia. Usein ei suhtauduta kyllin vakavasti niihin, jotka tekevät tällaisia rikoksia. Uhreille ei myöskään anneta oikeanlaista suojaa. Usein syylliset eivät kärsi saamiaan rangaistuksia täysin. Ja täytyy myös muistaa, että usein siitä, kun häirintää tapahtuu, kunnes tuomari tekee päätöksen, kuluu aivan liian pitkä aika. On ennaltaehkäistävä, on suojeltava ja myös rangaistava. Ja ennaltaehkäisevien toimien lisäksi meidän täytyy pyytää entistä tiukempia rangaistuksia, erityisesti sitä, että on varmaa, että ne myös suoritetaan. Hyvän käytöksen kautta Syyllinen pääsee aivan liian helposti jatkamaan onnellista elämäänsä, toisin kuin naiset, jotka joutuvat kantamaan loppuikänsä fyysisiä ja henkisiä vammoja. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia ENF-ryhmästä Atkinson. Has it occurred to this place? Niin, tämä paikan asia pitäisi pistää kuntoon ennen kuin luennoillaan muille minun kohdistettu verbaalista väkivaltaa, lähestulkoon fyysistä väkivaltaa Strasbourgissa ja Brysselissä parlamentissa. Ensinnäkin yhdessä kokouksessa, johon osallistuin meppinä yksi britti kollegani kutsuminen tyhmäksi vitun naiseksi. Monet muut mepit ja henkilöstöjäsenet tukivat häntä. Onko tämä hyväksyttävää? Toiseksi vihreän meppi kutsui roskaväiksi naiskollegaa keskustelussa aikaisemmin. Onko tämä hyväksyttävää? Ja kolmanneksi Journalistit ovat seuranneet minua, jotka toimivat, eh, jotka toimivat He kutsuvat minua juopoksi. Ja hänen toisen yrityksensä oli pyrkiminen saman lähtemään. Täysin hän on iso mies, mitä tulee pituuteen ja, ja ympäri mittaan. Hän oli hyvin humalassa, hän oli iso kamera ja hän seurasi minua kuitenkin kovaa vauhtia tässä käytävällä. Jos hän olisi liukastunut, hän olisi saattanut murskata minut. Hän kuulemma vihaa naisia, erityisesti niitä, jotka ovat menestyksekkäitä. Ja minun politiikkaani, onko tämä hyväksyttävää? Vaikuttaa siltä, että nais, keskusta-oikeiston naisten syrjintä on ok. Jos mies tällä puolella kääntyy kohti yhtä teidän naista ja kutsuisi teitä samalla nimellä, jota meidän pitää kestää täällä. Tämä olisi järisyttävää, tulisi pakotteita, seuraamuksia puhemiehen julkaisu. Saanko minä, minä mitään tukea täällä hiljaa. Tämä, hiljaisuus, tämä kertoo meille kaiken, mitä tarvitsee tietää. Jetzt als äh, Kollegin von den... Nyt sitten sitoutumattomista Diane Dodds minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Tämän päivän yhteiskunnassa naisen väkivalta saa yhä järkyttävämpiä muotoja, joita ei voida hyväksyä. Kun tässä on vaikka pelkästään ihmiskaupia, miten se vaikuttaa ja miten Tämä vaikuttaa miljoonien naisten elämään, jotka myödään seksuaalista hyväksikäyttöä varten. Ja vaikkakin hyväksy se, mitä herra Verhofsen sanoi, että tämän tyyppinen väkivalta ei kohdistu vain naisiin, ellei kansainvälinen väk- Eli sitten tällaisena pää, päivänä, kun ajattelen oman maani tilannetta Pohjois-Irlannissa, missä on tehty lakialoite eh, ihmiskauppaa vastaan. Tämä on hyvä esimerkki alusta lainsäädännöstä, jolla pyritään tarttumaan tähän vakavaan ongelmaan. Sen pitäisi olla esimerkkinä myös muille maille. Haluaisin tarttua myös tilaisuuteen ja kosottaa sitä, mitä naisjärjestöt tekevät Pohjois-Iranissa. Tämä on vapaaehtoinen järjestö, jossa käsitellään seksuaalista hyväksikäyttöä, perheväkivaltaa. Annetaan suoja koteja naisille ja lapsille, jotka ovat käsneet seksuaalista, henkisestä, fyysisestä väkivallasta kodeissaan. Tämä järjestö on auttanut rakentamaan ihmisiä ihmiselämiä uudelleen. Kiitos. Thank you, colleague. And... Kiitoksia. Nyt jälleen komission jäsen Jourova. Ladies and gentlemen, thank you very much. Hyvät maista herrat, kiitoksia tästä keskustelusta. Kyllä, meidän kaikkien täytyy pystyä tekemään enemmän, ei vain Euroopan komission. Kaikilla tasoilla meidän täytyy toimia te mainitsitte täällä, että komissio valvoo perussopimusten toteutumista, erityisesti artik- kahdeksan artiklan toteutumista, joka käsittelee tasa-arvoa. Minulle tasa-arvo on hyvin tärkeä kysymys ja haluan tuloksellista toimintaa, haluan käyttää tehokkaita välineitä. Te peräänkuulutte lainsäädäntöä, sanoin selvästi, että me aiomme Äh, ratifioida Istanbulin sopimuksen ja sitten puhuttiin mahdollisesta uudesta direktiivistä jolla voidaan toimia naisiin koostuvaa väkivaltaa vastaan. Minä itse en voi vakavissani puhua uudesta direktiivistä sellaisena kysymyksenä, joka voisi nopeasti ratkaista tämän ongelman, kun ajatellaan vaikka vaan koko prosessia, kun lainsäädäntöä laaditaan täällä EU-ssa. Minä en sitä arvostele, mutta tarkoitan vain, että vaikkakin saisimme oikeus perustan asialle, menisi useita vuosia siihen, että asia tulisi, laki tulisi voimaan jäsenvaltioissa ja alkaisi toimia käytännössä, joten rehellisesti sanottuna minä puhun nyt muista välineistä, sanon, että myönnän, että tässä on ongelma oikeuden perustan kanssa lainsäädännön suhteen, koska naisiin kohdistuva väkivalta on rikollista toimintaa. Tämä kuuluu jäsenvaltioille. Niiden pitää käyttää toimivaltuuksia, joita niillä on rikosoikeuksellisessa mielessä. Meidän pitää tehdä, mitä me voimme tehdä, ja toimimme Istanbulin sopim- yleisopimuksen kautta tässä. Se antaa meille toimivaltuuksia toimia myös lainsäätäjän toim- mm, roolissa, mutta tehokkaampana välineenä näen sen, että investoidaan äh, käytetään olemassa olevia varoja tehokkaaseen tiedottamiseen, kampanjointiin ja näin tuetaan aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja koulutetaan asiantuntijoita, ammattihenkilöitä, joiden pitäisi auttaa entistä paremmin no, väkivallan uhreja. Ja kun puhutaan sitten muista toimijoista, joita komissio on valmis tukemaan. Silloin meidän pitää muistaa ennen kaikkea jäsenvaltiot, siellä niitähän me tuemme, mutta samanaikaisesti painostamme niitä panemaan toimeen lainsäädäntöä, jonka pitäisi pystyä auttamaan tässä tilanteessa. Meidän täytyy avoimesti keskustella yhteiskunnasta sellaisena kuin se on, koska naisiin kohdistuva väkivalta monissa jäsenvaltioissa tapahtuu hiljaisen hyväksynnän ilmapiirissä ikään kuin olisi kyse jostakin normaalista asiasta. Joissakin jäsenvaltioissa myös media vaikenee ja hyväksyy sen tällä tavalla. Tähän suuntaan meidän pitäisi myös pyrkiä ja yhdessä tätä kautta pyrkiä auttamaan tilanteessa. Puhutaan sitten paikallisyhteisöistä. Niiden ei pidä myöskään olla kuuroja äh, ja sokeita. Niiden pitää myös ymmärtää, mitä niiden ympärillä tapahtuu. Puhutaan sitten itse uhreista myös, hyvät naiset ja herrat mm, Minulla on viimeaikaista tutkimustietoa, tilastotietoa siitä, jonka mukaan vain 50 prosenttia naisikoista väkivallasta, tai 15 prosenttia on äh, väkivallasta on tehty ilmoitus viranomaisille. Siis uhrit hiljenevät, koska he eivät luota tarpeeksi viranomaisiin. Se johtuu myös siitä. He eivät usko, että viranomaiset haluavat ja pystyvät auttamaan heitä siitä juuri tässä uhridirektiivissä on kysymys, että uhrien ei pitäisi pelätä asiasta ilmoittamista ja heidän pitäisi odottaa voivansa saada tukea asianmukaiselta viranomaiselta. Vielä lopuksi, ja herra Verhofstadt saatu tämän esille, miehet itse, kyllä heidän täytyy myös jollain tavalla pyrkiä parantamaan tilannetta. Olin hiljattain Ruotsissa. Siellä heillä on erittäin hyviä toimintaohjelmia, joissa keskitytään aivan erityisesti niihin miehiin, heidän roolinsa asiassa. Koska ilman sitä, että miehet ymmärtävät, että tilanteen pitää parantua, niin emme pysty mekään mitään tällä asialla tekemään. Tämä on siis monimutkainen kysymys. Tässä tarvitaan luettelua monista eri toimenpiteistä, joita toteutetaan eri tasoilla e- eri tahojen toimesta, joten ryhdytään toimeen. Minä itse olen sitoutunut e- yksityiskohtaisemmin selittämään sukupuolta välistä strategiasta ja konkreettisesta suunnitelmista, joita meillä komissiossa on suunnitteilla. Kiitos. Komissaarin. Kiitoksia kovasti, hyvä komission jäsen.